Well, thank you very much. It's my pleasure to... Äh, kiitoksia. Mm, minun on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Sveitsin ulkoasiaministeriön valtiosihteeri Yves Rossier tänne vieraksemme. Äh, hän keskustelee kanssamme aiheesta, joka menee hiukan pidemmälle kuin nämä kahdenväliset mm, äh, suhteet, joista oli jo eilen ja toissapäivänä puhetta. Hän ottaa esille muutamia molempia osapuolia kiinnostavia seikkoja, EUn ja Sveitsin kannalta kiinnostavia asiakokonaisuuksia ja vähän luodata sitä, miten voisimme tehdä yhteistyötä näillä tällä saralla ja näillä sektoreilla. Pidämättä puheita valtiosihteeriä käyttämään puheenvuoronsa. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä etuoikeudesta kertoa teille keskeisestä toiminnan akseleistamme ulkopolitiikasta ja Sveitsin arvoista. Varmastikin tullaan huomaamaan, että nämä ovat varsin pitkälle päällekkäin EUn valtioiden kanssa meidän ulkopolitiikan romme ovat perustuslaissa solidarisuus, köyhyyden torjunta, ihmisen oikeud- ihmisoikeuden kunnioittaminen, rauhanomainen yhteiselo ja luonnonvarojen hyödyntäminen. Haluaisin mennä y- yleisestä yksityiseen ja globaalista alueelliseen. Tiedät, että Sveitsi on maa, jolla ei ole luonnonvaroja joka on siis voimakkaasti kääntynyt ulkomaille päin. Me tarvitsemme kauppavaihtojen vapauttamista, se on meille elintärkeää. Tämä globalisaatioprosessi kuitenkin on prosessi, josta tulee häviäjiä ja voittajia. Tärkeintä on toimia niin, että vähennetään häviäjien määrää niin pitkälle kuin vain voidaan ja varsin, ainakin huolehditaan heidän tilanteesta. Näin Sveitsin parlamentti on päättänyt ja on päätetty, että 0,5 prosenttia olisi julkinen kehitysapu. Tarkoituksena on ensinnäkin vahvistaa ja keskittyä herkkiin tilanteisiin. Tästä menee kolmasosa puolis, puolet tuesta ja näin halutaan varmistaa linkki yhteistyö, kehitysyhteistyön ja hallinnoinnin rakentamisen välillä. Mali on yksi eh, esimerkki. Siellä on humanitaarikriisi ollut päällä ja viime kuukausien kehitysavussa on keskitytty pohjoisosan hallinnon ja muiden tilanteiden kehittämiseen. Tähän liittyy myös muussa Heilin alue. Sveitsi on jäänyt siis Maliin ja täydentänyt toimiaan syvennetyllä välittämistyöllä Länsi-Afrikan järjestön ECOWASin lisäksi, joka äh, toimi Vagadugussa 2015 jälkeen keskitytään väestöön ja veteen. Vesi on erittäin hyvä esimerkki. Nopeasti voin tuoda, totesin, ei luonnonvaroja Sveitsissä ole. Yksi luonnonvara kuitenkin löytyy, nimittäin vesi. Monet Euroopan joista hokevat Sveitsistä. vedenhallinto on, on raja-alueella sovellettu erilaisia hallintomenetelmiä, jotka menevät pidemmällekin ja niiden kautta on erilaisia menetelmiä otettu käyttöön. Endonon laaksossa esimerkiksi ja Syyrian ja Libanonin välillä. Siellä ollaan vielä tosi jäljessä, mutta työtä tehdään, kahdenvälisestikin tehdään työtä. Haluaisin mainita esimerkkinä vesijalanjäljen, jota Sveitsi on kokenut Vietnamissa. Näin 10 000 kahvintuottajat ovat voineet vähentää 70 prosentilla veden käyttöä. Sielläkin tällainen sielläkin on nähtävissä tapa, jolla Sveitsi haluaa jättää jälkessä kansainväliseen toimintaan. Tiettyjä sääntöjä ja toiminta tarvitaan humanitaarisessa avussa CICR ja muiden tahojen sääntöjä noudatetaan olla. de, de fonder meilleure mise en kansainvälistä humanitaarista apua olisi täytäntöpantava paremmin. Säännöt ovat tällä hetkellä riittämättömät ja, ja täytäntöpano on puutteellista on, on tehty aloite, jonka tarkoituksena on, on saada aikaan täytäntöönpanon järjestelmää ja parantaa kansallisia suhteita. Täytäntöönpano sitä esimerkkinä myös sotilaalliset yritykset ja yksityiset turvallisuusyritykset ja niiden toiminta, kun ne toi, kun ne toimivat sotilaallisen selkkauksen alla olevalla alueella. Sitten ihmisoikeudet, kuolemantu tuomion Pohjaveitsi on puolustanut ihmisoikeuksia kaikkialla, missä se on ollut aktiivinen ja, tutki, ja tukee päättäväisesti ihmisoikeusneuvoston toimia. Olen puhunut rauhanomaisesta yhteiselosta tässäkin Tämäkin liittyy selkkaukseen ratkaisuun, joka liittyy Sveitsin historian. Sveitsissä on ollut useita sisällissotia historiansa aikana, ei yhtä verisiä kuin Euroopassa, mutta näiden sotien jälkeen on rakennettu eh, yhteisellä on eh, sääntöjä, joille nykyinen tilanne pohjautuu. Siksi Sveitsi toimii myös kansainvälisesti tällä alueella nyt. Viime vuosien aikana Sveitsi on tehnyt noin 30 välit kehityshanketta on Kolumbiassa, Nepalissa, Nepalissa, Venäjällä ja niin edelleen ja niin edelleen. Sveitsi on aktiivinen myös menneisyyden käsittelyssä, ei selkauksen jälkeen ei voida mennä eteenpäin, ellei varmisteta, että, että pidetään kiinni totuudesta siitä, mitä on tapahtunut oikein ja toimitaan oikeudenmukaisesti Sveitsi on työskennellyt myös Kolumbiassa historiallisen muistiin komitean puitteissa, joka on yksi mahdollisuus on käsitellä näitä asioita. Se itse on antanut satoja asiantuntijoita rauhan edistämisen käyttöön. Monet heistä ovat aktiivisia EUn unioite operaatioissa, EULEX, EUFOR, EUTM, EUBAM, Libyassa ja niin edelleen. Nämä esimerkit, niin haluaisin ottaa esimerkiksi arabikevään. Sveitsi on heti antanut tukea äh, siirtymä kautta varten yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Tavoitteena on tukea institutionaalisia uudistuksia äh, arabikevään jälkeen. Ja halutaan myös antaa tukea turvallisuusjärjestelmille niin, että ne olisivat väestön palveluksessa, eikä yhden luokan tai klaanin tai puolueen palveluksessa tuetaan myös puolueita ja ihmisoikeuksia yleisesti antaisin tästä yhden esimerkin Tunisian radiota, radioa tuemme. Siitä on tarkoitus tulla koko väestön radio, eikä enää valtaa pitävän klaanin radio. Rinnakkain näiden aloitteiden kanssa Sveitsi on jäädyttänyt alueen val, entisten valtapitehien varat, noin miljardin arvosta. Siellä on Syyria, Libya ja muut maat mukana. Kyse ei ole sitä, että ainoastaan jäädytetään nämä tilit. Se on helppo toimi, mutta suurin vaikeus valtioille on siinä, että otetaan käyttöön mekanismeja, joiden kautta voidaan saada aikaan prosessit ja saada ne valmiiksi ja että varat voidaan käyttää väestön hyväksi jatkossa. Sveitsi on lähettänyt asiantuntijoita kaikkiin näihin kyseisiin maihin ja tukenut maita prosesseissa, joiden myötä aikanaan voidaan varmistaa näiden varojen oikeudenmukainen käyttö. Toinen esimerkki Syyriasta. Meillä on kolme akselia tämän alan politiikassa ensinnäkin humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen ja lisätty humanitaarinen apu 70 miljardia euroa tähän mennessä. Tämän lisäksi tuemme kemiallisten asioiden ähm, poistamista. Tällainen humanitaarisen avun, avun tukeminen koskee lähinnä kentällä tehtävää työtä naapurimaissa ja myös koulutusta kansallis- kansallisjärjestöjen kanssa ja Syyrian vastarintaliikkeen kouluttamista. Tuemme myös Syyrian vastarintajoukkojen lakimiesten koulutusta ja verkosta. Ja sitten Herra Braimi. C'est pas borné à organiser cette conférence. Sveitsi järjestää konferenssin. Sveitsi on myös kouluttanut Syyrian vastarintaa liikkeen osa, osallistujia, kuinka neuvotellaan, kuinka neuvottelut aloitetaan ja niin edelleen. Syyrian hallituksellekin näitä tarjottiin, mutta ei niitä haluttu. Nyt tarkoituksena on tietenkin, että neuvottelussa päästään mahdollisimman hyvin ratkaisuihin tuloksiin. Sitten rankaisemattomuuden torjunta. Sveitsi on tehnyt aloitteen jonka myötä nostettaisiin kannei kansallisessa rikostuomioistuimessa koskien rikoksia Syyriassa. Liittoneuvoston pöydällä on vielä asia aina osalta kesken. retrouve aujourd'hui, et c'est notre principale préoccupation, OECE-järjestöstä sen, sen Armenian ja Ukrainian kumppanuuden jälkeen pyrimme olemaan tiivissä suhteessa Venäjän kanssa. Pyrimme edes auttamaan lähentymistä niin etyjistä on siis kysymys ja Sveitsi pyrkii hyödyntämään puheenjohtajakautensa edesauttaakseen näitä asioita. Sitten nämä liittymisen perspektiivit, se varmastikin on paras tapa tuoda rauhaa. Sveitsi pyrkii seuraamaan tätä prosessia erityisesti Valkkaneille. etelä kaukasiassa ja Transnistriassa tilanne on paljon vaikeampi. Siellä pyritään rakentamaan siltoja ja käyttämään välittäjän mahdollisuuksia Turkin, Armenian, Georgian ja Venäjän välillä ja pyritään välttämään se, että Euroopan jakolinjat eivät lukkiudu. Sitten kahdenväliset suhteet Euroopan unionin kanssa kuulettiin eilen näistä asioista. Sulivanilta tämä tilanne on hieman ristiriitainen. Olemme neljäs kumppani, neljäs EUn kumppani ja toinen investoija 1,5 miljoonaa on, on määrä rajanylitysmäärä päivittäin enemmän kuin Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä. Siis Sveitsi on tosiasiassa erittäin integroitunut sekä kauppa-asioissa että inhimillisissä suhteessa. Miljoona EUn kansalaista asuu Sveitsissä, 400 000 Sveitsissä Euroopan unionissa, joten kaiken kaikkiaan olemme hyvin yhdentyneitä. Mutta tällainen eurooppalainen yhdentymisprosessi virallisesti on hyvin paljon vaikeampi. Sveitsi pyrkii löytämään sellaisen tien, joita pitkin voisimme kulkea. Etäalueesta äänestettiin parikymmentä vuotta sitten, vastaus oli ei. Sitten olemme valinneet toimialakohtaisen lähestymistavan ja sen mukaan laajennetaan unionin oikeudenkäyttöä Sveitsin alueelle, jossa on yhteinen intressi. Usein Sveitsiä syytetään siitä, että, että se poimii vain kirsikat kakusta tai rusinat pullasta. Näin ei varmaankaan mielestäni ole, ei Sveitsi mitään valitse, vaan siis Sveitsi ja unioni on yhdessä välineet ratkaista nämä erilaiset ongelmat. Ja todella tähän liittyy nämä hyvin tiivit suhteet, ihmisten liikkuminen, liikenne, kauppa ja niin edelleen, mutta tähän mennessä kaikki sopimukset ovat kyllä olleet sellaisia, että ne ovat molempien osapuolten intressissä. Ainoa mahdollinen lähestymistapa Sveitsille on, on todella lähestyminen. EU on kaksi syytä tähän. Ensinnäkin, ja voitte varmaankin tässä toisaalta ajatella sitä, kuinka hitaasti yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kehittyy. Kaikki toimet Sveitsissä on tähdetty siihen, että, että, että säilytetään e, yhdessä eloja ja yhdentäminen. Haluan pitää kiinni siinä, että, että maa ei jakautuisi Sveitsin Viimeisin paha ulkopoliittinen tilanne oli vuodelta 1515. En tunnette ne tulokset. Sveitsi on näistä syystä edelleenkin vastahakkoinen sitoutumaan instituutionaalisesti ulkovaltojen kanssa. Tarvitsemme paljon aikaa ennen kuin liittyimme YK. -hon. Nyt olemme siellä oikein mielellään. Me varmaankin tarvitsemme vielä paljon aikaa ennen kuin voimme lähteä EUn yhdentymisprosessiin. Mutta, mutta Sveitsi löytää omat tavansa. Sitten institutionaalinen pohja yhdessä elollemme Sveitsi ei pohjaudu yhdelle kansallikielelle tai uskonnolle, vaan poliittiselle mekanismille. Kansalaiset itse käyttävät julkista valtaa. Tätä on koettu, että tämä olisi uhattuna, jos Sveitsi liittyisi, liittyisi korkeamman tasoisiin järjestelmiin. Tässäkin on yksi ristiriita. Sveitsi on Euroopassa maa, ottaa kantaa useimmin koskien Euroopan unionin ja yhteisön säännöstöä. Seitsemän kansanäänestystä on jo järjestetty Sveitsissä koskien ihmisten liikkuvista laajentumista Euroopan ja Bulgariaan ja kymmenen maan laajentumisesta Schengenistä ja niin joka kerta nämä päätökset on hyväksytty. Päätökset, jotka on sitten toimielimissä aikaisemmin hyväksytty ja niitä sitten tämä pannaan myös Sveitsin osalta. Tiedätte, että olemme valmistelee taikka liittoneuvosto on, on hyväksynyt päätöksen, jolla, jolla hahmotellaan instituutioiden suhteita Euroopan unionin kanssa. Tässä on vielä vähän tekemistä. Keskustelu on kuitenkin Sveitsissä käyty jo kauan. Toivomme, että Euroopan unioni voi nämä eroavaisuudet tässäkin asiassa hoitaa niin kuin se EUn sisälläkin tekee kyseenalaistamattaan Sveitsin roolia. Olette havainneet, että Sveitsillä on samanlaiset tavoitteet kuin EUlla kansainvälisissä sitoumuksissa. Kahdenvälisissä suhteen, suhteissa me haluaisin mainita Viktor von Stöterin, siteran häntä saksaksi. Me ollaan tässä eh, ensimmäisen kerroksen asunnon jättäneet olemme sitten kuitenkin joudun laskemaan koko ajan, maksamaan kuitenkin laskut. Mon souhait dès lors que ce soit cette bienveillance mutuelle. Toivon, että kahden keskisesti. mutuelle qui marque nos rapports et non pas le calcul. Kahdenvälinen keskinäinen hyvän, hyvä tahto jäisi päällimmäiseksi näissä suhteissa. Yes. okay. so Mr. Gallagher, you have the floor. Herra Gallagher, olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä valtiosihteeri, hyvät kollegat. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni ja toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin, Euroopan parlamentin äh, valtuuskunnan puolesta, sen valtuuskunnan, joka vastaa Sveitsin asioista. Haluaisin korostaa sitä, että suhteemme Sveitsiin on kaikkein lähimpiä, joita Euroopan unionilla on kolmannen maan kanssa. Sveitsi on äärimmäisen tärkeä kumppani Euroopan unionille, kuten tekin mainitsitte, kaupan alalla ja rajat ylittävän liikenteen määrässä päivittäin Euroopan unionista Sveitsiin. Sveitsi on kolmanneksi suurin taloudellinen kumppani hyödykkeiden ja palveluiden kaupan alalla. Yhdysvaltain ja Kanadan jälkeen Sveitsi on kolmas ja se on erittäin integroitunut Euroopan unionin sisämarkkinoille ja myöskin muihin politiikkoihin yli 122 välisen sopimuksen kautta. Euroopan unionin ja teidän suhtamme kumppanuuteen on tärkeä maantieteellisen läheisyyden, läheisten välien ja suuren määrän kansalaisten läheisten yhteyksien kautta. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että suhteen perustuu vankalle institutionaaliselle pohjalle, joka tuottaa konkreettista hyötyä kansalaisillemme ja yrityksillemme nyt ja tulevaisuudessa. Parlamentti on ilmaissut kantansa institutionaalisiin kysymyksiin liittyen Euroopan unionin ja Sveitsin suhteissa kahdessa parlamentin päätöslauselmassa, jotka on hyväksytty vuonna 2011 ja 2012. Ja avainviestimme on se, että tuleva institutionaalinen puitteisto – tulisi laatia niin, että se luo enemmän ennakoitavuutta Euroopan unionille, luonnollisesti myös kansalaisille ja yrityksille. Kansalaisten ja yritysten tilanne sellaisten, jotka haluaisivat saada hyötyä Euroopan unionin ja Sveitsin suhteista, tulisi helpottua. Me toivomme siis, että pääsemme eteenpäin, saamme edistystä ja löydämme ratkaisun näihin institutionaalisiin kysymyksiin. Haluaisin käyttää hyväkseni tätä mahdollisuutta, hyvä valtiosihteeri, ja liittovaltion neuvostoa kiittää tästä mandaatista. Tiedän, että tämä on kuulemisprosessin kautta sääty mandaatti, jossa hallitus onnistui saamaan parlamentin kantonien ja eri sidosryhmien tuen. Tässä kontekstissa haluaisin ilmaista kiitokseni teidän henkilökohtaisesta sitoumuksesta Euroopan unionin ja Sveitsin väliselle kumppanuudelle ja tiedän, että te ja herra Ossolivan teette hyvin läheisesti yhteistyötä. Nyt kun Sveitsi on hyväksynyt neuvotteluissa tämän mandaatin joulukuussa 2013, kun toivottavasti Euroopan unioni pian sen voi tehdä voimme aloittaa neuvottelut mahdollisimman nopeasti toivoaksemme. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin ja Sveitsin välisissä institutionaalisissa neuvotteluissa yhä tärkeä tekijä ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon se, että kaikki Euroopan unionin ja Sveitsin väliset sopimukset tullaan asettamaan äänestyksen Euroopan parlamentissa. Parlamentti on jo mukana tulevissa neuvotteluissa ja me uskomme, että että uusi institutionaalinen puitteisto Euroopan unionin ja Sveitsin suhteille tulisi luoda käsikädessä parlamentaarisen yhteistyön vahvistamisen kanssa Euroopan parlamentin ja Sveitsin parlamentaarisen kokouksen välillä. Tämän uuden puitteiston tulisi ottaa interparlamentaarinen pilari mukaan, jonka kautta Euroopan unionin ja Sveitsin parlamentit voivat eh, luoda uutta puitteistoa Euroopan unionin ja Sveitsin suhteille. Näin tehden uskoakseni ne voisivat positiivisesti vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen. Loppuhuomiona, jos sallitte, te voisitte ehkä antaa meille sisäpiirin tietoa yhdeksi. XS eh, helmikuuta tapahtuvasta kansanäänestyksestä ja odotuksista sen suhteen. Tämähän koskee maahanmuuttoa. Ja te voisitte kommentoida sitä, vaikuttaako tämä Euroopan unionin Sveitsin suhteisiin. Odotan innolla keskusteluja institutionaalisista kysymyksistä Sveitsin kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. You are... Kiitoksia. Olkaa hyvä. Nyt pyytäisin kollega Anna Komesia, äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattoria, äh, mm, käyttämään kahden minuutin äh, puheenvuoron. Kiitoksia valtiosihteeri. Mhm. Kiitoksia valtiosihteeri. Haluaisin kiittää tästä e- esityksestä. Haluaisin kuitenkin vielä esittää kysymyksiä, jotka koskevat tätä Sveitsin kansallista erikoisluonnetta. Yksi auki oleva kysymys neuvotteluissa koskien institutionisia puitteita EUn kanssa, koskee juuri tätä Euroopan unionin tuomioistuinta. hän ei haluaisi sitä hyväksyä. Sovittelu elimeksi. Voisitteko kertoa, miksi näin on? Eihän se ole kansalaisia koskevaa, vaan se on tällainen Sveitsin viranomaisia hallitusta koskeva kysymys. Sitten toinen asia, haluaisin vielä hyödyntää tätä tilaisuutta. Voisitteko kertoa, mikä on hallituksenne kanta? Käsittääkseni hallitus vastustaa kansanäänestystä koskien maahanmuuttajia kiintiöitä, vaikka hallituksen onkin järjestettävä tällainen äänestys Tämä siirtolaisia koskeva kansanäänestys on tarkoitus järjestää 9. päivä helmikuuta omassa maassani Portugalissa. Meillähän on paljon portugalilaisia, jotka työskentelevät Sveitsissä, jotka on oikein hyvin otettu sille vastaan, mutta nyt on todella tällaisesta äh, troikan säästöpolitiikasta johtuen yhä useammat äh, lähtevät Sveitsiin ilman mitään varoja, menevät sinne etsimään työtä Kuinka tämä tilanne kehittyy? Mitä te ajattelette? Kuinka ajattelette vastata tähän kansanäänestykseen ja minkälaisia seuraamuksia tästä tulee, mikäli voitto menee kiintiötä ehdottaville? Sitten viimeinen kysymys. Panin merkille sen, mitä sanoitte Sveitsin roolista kun saamaan varoja takaisin Pohjois-Afrikan entisiltä johtajilta. Olemme tehneet myös yhteistyötä Sveitsin kanssa tässä asiassa, ja olemme arvostaneet tätä paljon, mutta näemme, että Sveitsi edelleen toimii valtavana veroparatiisina monille ma- maille, varmasti Portugalillekin, Troikan Troikan hallinnon alla on ollut jo kaksi verovapautusta, joista ovat hyötyneet ihmiset jotka ovat säilyttäneet suuret voitot te- teidän maassanne ja muissa per- veroparatiiseissa. Olen ymmärtänyt, että 2012 kahdenvälisessä sopimuksessa Sveitsin kanssa tunnistettiin nämä henkilöt, mutta Sveitsi oli päättänyt, että nimet pidetään salaisena. Auttaako tämä torjumaan rahanpesua? Mr. Preda. Kiitoksia, edustaja breda. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia eh, herra Rosier. Minulla olisi kysymys liittyen erääseen hyvin arkaluontoiseen asiaan OECDn alalla, Transnistria. Minun kysymykseni on vain suora. Hiljattain Romanian presidentti julisti julkisesti, että tämä 5 plus 2 ohjelma on tehoton ja että sen täydellinen tehottomuus on käynyt vuosien saatossa ilmi ja että tässä tulisi nyt luopua. Mikä teidän mielipiteenne tähän liittyen on? Varsinkin ottaen huomioon, että kahden viimeisen viikon ajan olemme paljon keskustelleet Transnistrian alueesta, sen tapahtumista, ja kuten tiedätte, jäsenethän eivät hyvin sitä tunne tässä kontekstissa. Gagauz on tärkeä toimija. Onko teillä jonkinlaista vastausta tähän kysymykseen vai odotatteko nyt kauden päättymistä? Onko teillä jotakin sanottavaa tähän statuskuohon tämän alueen suhteen? Kiitoksia. Kiitos Robert. Herra valtiosehteri, kunnioitatte meitä läsnäololle, mikä on erittäin mukavaa tässä ei ole oikein vielä puhuttu sitä, mm, mikä painoarvo Sveitsissä, Sveitsillä on maailman finanssitoiminnalla. Juuri saimme lukea, että, että yksi amerikkalainen ei saa avata tiliä mm, Sveitsissä johtuen heidän verostatuksestaan Yhdysvalloissa yksikään Sveitsin pankki ei moiseen suostu lähtemään. Pitääkö paikkaansa? Pitääkö paikkansa, jos ajattelemme Äh, tätä, äh, äh, tämän kokonaisuuden merkitystä Euroopan unionin kansalaisille, tätä pankkisalaisuutta. Sehän on tietysti muututtava. Se varmaan Liechtensteinin, Anderson, Andoran ja muiden kanalin saarten takaisten alueiden politiikan on muututtava tietysti tässä suhteessa ja se heijastuu suuresti. Te olette tässä nyt kaiken keskiössä mutta nämä implikaatiot äh, äh, tietenkin äh, ovat maailmalle, kun ajatellaan, mitä kaikkea Sveitsin pankkien läpi kulkee näinä aikoina aivan erityisesti. Ja mitkähän nämä sitten poliittiset seura- seurausvaikutukset sitten maalle ne ovatkaan? Sitä haluaisin tietää. Kiitos ja pari minuuttia tasan. Edustaja Zizepska. Menikö edes sinne päinkään? Lähes oikein meni. Tietysti jokainen, joka uskaltaa edes lähteä venturoimaan nimeni alusumista, niin ansaitsee hatunnoston. Niin, kiitoksia valtiosihteerille tästä alustuksesta. Tämä oli hyvin valaisevaa ja hyödyllistä. Ja äh, ei, emme voi kyllin painottaa sitä, miten tärkeät EUn ja Sveitsin väliset suhteet ovat. Tämä on tällaista äh, asiaa. Eh, josta olemme yhtä mieltä, erityisesti tässä Sveitsin valtuuskunnassa, jossa minullakin on kunnia istua jäsenenä. <clears throat> Olemme nyt saaneet eh, Euroopan parlamenttiin viestejä ja signaaleja, jonka mukaan nämä tuntemukset eivät kuitenkaan eh, ole välttämättä kaikkien sveitsiläisten jakamia, jos ajatellaan ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja tämä asia näyttää nyt sitten yhä kiistanaisemmaksi maassanne nousevan haluaisinkin nyt käyttää hyväkseni eh, läsnäolonne täällä luodatakseni vähän tuntemuksianne, näkemyksiänne eh, eh, tästä massa siirtolaisuus kansanäänestyksestä, jos näin saa sanoa. Tämähän kuuluu tietysti perustuslakin puitteisiin, minkä vuoksi tietysti sitten tätä kansanäänestystä seuraamme silmäkovana päätös tietysti on sveitsiläisten, se on selvä. Mutta haluaisin ö, tietää, mitä te, ka, mitä te olette mieltä noin hallituksen jäsenenä tästä ö, kansanäänestyksestä, joka ei sitten muuten ole viimeinen suinkaan tähän ihmisten liikkuvuuteen liittyvässä kysymyksessä. Te jo viittasitte tästä, tähän rusinat pullasta syndromaan. Ja vähän nyt sellaista mm, tuntumaa olin on, että, että, että siellä EUn ja Sveitsin konfederaation välillä tehtyjen sopimusten sisällöstä löytyy tiettyjä määräyksiä tästä eri vapauksista. Muut vapaudet eivät ole kyseenalaisina ollenkaan tavaroiden ja palvelujen vapaasta liikkeestä, mutta ihmisten vapaa liikkuminen tuntuu nyt olevan hiukan kyseenalaistettuna. Mikä näkemys teillä näistä asioista on? Kiitos. Kiitos, eh, herra Schwab. Kiitos. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kiitoksia tästä mm, alustuksesta, herra valtiosihteeri. Olette hyvin rehellisesti ja perustellusti todennut, kertonut vähän, mitä tämä oikeuden yhteistyö Sveitsissä toimii. Sen jo tiesimme entuudestaankin, miten se toimii. Tämä 9. päivä helmikuuta käytävä kansanäänestys on tietysti täälläkin on terattu. Mutta jos ajatellaan, että meillä on 28 jäsenmaata ja varmaankin miellettä yhteistyö näiden eri maiden kanssa aika monimutkaiseksi Eh, mikä tietysti sitten eh, johtaa, johtaa siihen, että eh, yhteistyö perusperiaatteet Euroopan unionin kansalaisten ja teidän maan välillä ovat puntarissa ja ovat ratkaisevia, jos ajatellaan, että pidä, jos haluatte käyttää hyväksi tätä 500 miljoonan ihmisen merkittävää markkina-aluetta, niin silloin tietysti näitä perusperiaatteita on teidänkin kunnioitettava. Toki kunnia, puhun sun syvällä kunnioituksella teidän itsemääräämisoikeuttanne ja maan, maan perustuslakia ja sen määräyksiä kohtaan, mutta me, meille ei ole Euroopan unionissa kuviteltavissakaan sitten tällainen yhteistyön syventäminenkaan, jos tällainen lakimuutos sitten kansanäänestyksessä hyväksyttäisiin. Edustaja Komes Solidemokraatista totesi, en minä usko ollenkaan, että, että troika sveitsiläisille mitään vaikeuksia aiheuttaisi konsanaan. Jos siellä, se, olen, on täysin kunnioitus heidän yksityiselämänsä ja ammatillista tulevaisuuttaan kohtaan. Ja eihän niihin tietysti puututa, jos vaikka nämäkin äh, rajat sitten pysyisivät myöskin tulevaisuudessa avoimina Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisille. Well, thank you very much. Uh... Kiitos tästä. Sitten herra Campbell Benneman. Thank you, Mr. Chairman. Um, so... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä valtiosihteeri. Minä olen valtuuskunnan jäsen ja myöskin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen. Um, Briteissä ja muualla Euroopan unionissa on käyty paljon maahanmuuton kontrollista keskustelua liittyen Euroopan unionin kansalaisiin. Haluaisitko selventää sitä, mitä tällä hetkellä haluaisitte asiassa tehdä? Olen käsittänyt, että teillä on turvalausikkeita kahdenvälisissä sopimuksissa Euroopan unionin kanssa. Te voitte rajoittaa pitkän aikavälin maahanmuuttoa Euroopan unionin kansalaisten kohdalla. Teillä on järjestelmä, jonka kautta voitte rajoittaa maahanmuuttoa uusista Euroopan unionin jäsenmaista, esimerkiksi Romaniasta ja Bulgariasta. Voisitteko hiukan selventää, mikä tilanne nyt on vapaan liikkuvuuden sääntöjen suhteen ja mitä kansanäänestys tulee tekemään, kuinka se tulee vaikuttamaan tähän, tuleeko teillä olemaan tiukemmat säännöt vai melko lailla samanlaiset. Toisekseen minua kiinnostaisi tietää, mikä tilanne on, kuinka suuresti olette mukana Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Usein sanotaan puolet ja puolet, mutta mikä prosenttiluku tarkalleen on? Onko kyseessä 50 tai 60 prosenttia niin edespäin? Mikä tarkka luku on? Kiitoksia. Kiitos tästä. Olkaa hyvä, herra valtiosihteeri. Euh, euh, Madame Gomez, peut-être deux mots sur le rôle de la Cour. Rouva Gomez, tuomioistuimen rooli. Äh, tuomioistuimen rooli ei ole koskaan asetettu ähm, Sveitsin hallituksen mandaatissa kyseenalaiseksi äh, Euroopan unionin äh, sopimusten kohdalla. Euroopan unionin tuomioistuin on ainut mahdollinen taho, joka voi tulkita näitä sopimuksia. Tätä ei ole koskaan asetettu kyseenalaiseksi, mutta sitten tuomioistuimien rooli. Tehän sanoitte, että tämä on asettu kyseenalaiseksi, mutta meillä historiallisesti Sveitsissä se on perustavanlaatuinen. Sveitsi on hyvin tasavaltainen maa. Meillä ei ole mitään aatelistoa. Ainut aatelisto on ollut itävaltalaista ja heidätkin on pyydetty poistumaan muutamia satoja vuosia sitten. Eli tässä meillä on kyseessä erittäin palustavanlaatuinen seikka. Symboliikka on myöskin erittäin tärkeää, että tiedätte tämän. Esimerkiksi jos ajatellaan, että Portugalissa pyydettäisiin, että valtion päämies olisi Espanjan valtion päämies, niin tällä ei olisi käytännön vaikutusta, mutta sillä olisi erittäin suuri symbolinen arvo. Tämä koskettaisi teidän kansallistuntonne perusseikkoja. Sitten kansanäänestykseen liittyen tässä vastaan myöskin edustaja Jedzisevskalle. Sveitsin äh, hallituksen kanta on erittäin selvä ja me olemme käyneet äh, vahvaa kampanjaa sen puolesta. Minä itse olen pitänyt noin parisataa puhetta. Tämä on tapa, jolla me toimimme Sveitsissä. Kyseessä ei ole mikään rusinat pullasta menetelmä, vaan meidän menettelytapamme. Ja se pitää maan yhtenäisenä. Jälleen kerran meillä ei ole Sveitsissä mitään muuta yhtenäistä yhdistävää tekijää kuin poliittiset instituutiot kuten tilanne oli esimerkiksi Puolassa, kun Puola ei vielä ollut olemassa kartoilla. Meillä ei ole tällaista kansallista yhteneväisyyttä. Meillä asia ei pääty parlamentissa, vaan kansanäänestyksessä. Ja jälleen kerran Sveitsin kantahan seitsemän kertaa, kansa on seitsemän kertaa Euroopan unionin akista äänestänyt ja vapaan liikkuvuuden suhteen se on sanonut kyllä. Monikaan maa Euroopan unionissa ei ole kansanäänestys tällaisessa vaikeassa asiassa äänestänyt ja saanut positiivista tulosta siitä. Tämä kysymys vapaasta liikkuvuudesta, koska me olemme Euroopan unionin kumppani, me jaamme myöskin unionin huolet ja tunteen, että huominen saattaa olla vaikeampi kuin tämä päivä. Tämä asenne ähm, liittyen vapaaseen liikkuvuuteen on vallalla kaikkialla mantereella, ei vain Sveitsissä. Sveitsi on vain äh, se paikka, jossa kansanäänestysasiasta järjestetään. Äh, tämän vuoksi olen tiedustellut eräältä henkilöltä, kuten herra Glagerilta, mitä tapahtuisi, jos kyllä tähän ähm, maahanmuuton rajoitusehdotukseen kansanäänestyksen tuloksena tulisi. Tämähän ei ole siis hallituksen kanta, hallitus ei tätä toive, hallitus kampanjoi erittäin vahvasti eri järjestöjen kanssa vapaan liikkuvuuden säilyttämisestä ja ehdotetun rajoit, rajoitusta vastaan tässä kansanäänestyskysymyksessä. Me, meillä ei ole Euroopan unionin kanssa palveluiden vapaata liikkuvuutta, aivan, jotta olisi nyt tässä täsmällinen, meillä on vain hyödykkeiden ja henkilöiden vapaaliikkumus. Sitten edustaja Gomez, veroparatiisikysymys. Ei Sveitsi ole veroparatiisi, me olemme kaikkia muuta. Meillä on paljon äm, suurempi suoran verotuksen taso kuin epäsuoran. Tällainen tilanne Yhdysvalloissakin ja meillä on järjestelmä, joka aiheuttaa sen, että valtio ei Sveitsissä voi saada suoria tietoja pankkitileihin liittyen, mutta tästä liittyen meillä on erittäin korkea verotuksen kantotaso ja väärinkäytöksiä on erittäin vähän. Sveitsi on käsitellyt näitä asioita paljon ennen Euroopan unionia. Ja mitä tulee erityisiin veroregiimeihin, Sveitsi on seurannut toisenlaista järjestelmää. Vero kannetaan ja me kunnioitamme tietosuojakysymyksiä ja meillähän on tällä hetkellä tilanne, jossa näemme, että standardi alkaa kallistua tietokeskuksia kohti. Tämä liittyy edustaja Robertsin kysymyksiin. Seitsi kyllä tietää, että tässä ovat ajat muuttuneet. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja me teemme yhteistyötä välillä. Ähm, olemme olleet vain samaa mieltä, mutta nyt me olemme samassa veneessä. Me toivomme, että näistä säännöistä tulee kansainvälinen standardi, te mainitsitte nämä Englannin kanalin saaret, mutta me voisimme puhua vaikkapa Singaporesta ja niin edespäin. Jos kansainvälinen trendi on vallalla, niin Sveitsi on kyllä mukana ja tietyin ehdoin Sveitsi tulee osallistumaan tähän. Tämä on ollut Sveitsin vahva kanta jo e- edeltävinä vuosina, kun taas nämä eri veroregiimit ja menettelysäännöstö niiden suhteen. Meillä on neuvottelu Euroopan unionin kanssa ja toivottavasti nämä neuvottelut tulevat tyydyttämään molempia puolia. Sitten edustaja Preda, te puhutte Transnistriasta. Minun täytyy myöntää, että kun me olemme neuvotelleet Jutellut eh, asiasta, eh, me olemme käyttäneet tässä paljon aikaa. Useinhan eh, tilanne on sellainen, että Ety tahtoo unohtua nopeasti. Meillä on kaksi edustajaa ja eh, herra Borgievits, eh, Serbi, edustaja tulee olemaan Transnistrian erityisedustaja. Serbia tulee meidän kanssamme tätä Transnistria-asiaa hoitamaan puheenjohtajana. Tämä 5 plus 2 järjestelmä eh, ei ole se ei ole asetettu kyseenalaiseksi. Venäjähän ei ole puolestaan Transnistria tunnustanut. Me olemme kaikki jonkin verran odottaneet tässä Ukrainan päätöstä. Tämähän vaikuttaisi siis sopimuksen rajoihin, ja se olisi vaikuttanut sopimuksen rajoihin, jos Ukraina olisi tehnyt toisenlaisen päätöksen kuin se lopulta teki. Olemme Venäjän kanssa pyrkinyt tekemään yhteistyötä, jotta voisimme välttää kaikenlaisia ongelmia, erityisesti nykyisillä raja-alueilla, mutta Serbia tulee puheenjohtajuuskautemme aikana ja ensi vuonna hoitamaan enemmänkin no, eh, tästä transfeksia eh, kysymystä. Kysyitte tästä tuloksesta äh, kansanäänestyksessä. Äh, Sveitsi äh, on tässä hyvin tiivisti mukana hallitustasolla puolueet ja muut valvota tahot ovat tässä aktiivisesti kampanjamassa. Tässä on tällainen hyvin kirja, kirja tilanne maailmassa suhteessa Äh, tähän globalisoitumiseen, paljon siirtolaisuutta su- suuntautuu Sveitsiin, mikä äh, Sveitsissä on hyvinkin mielletty, mutta tässä on muitakin piirteitä tässä keskustelussa nyt tällä hetkellä. Muistuttaisin teitä siitä, että, että Sveitsissä on käyty tästä samaisesta asiasta useatakin kansan, kansanäänestyksiä, seitsemän ka, ka, kaiken kaikkiaan tästä ihmisten vapaasta äh, liikkuvuudesta. Hallituksen kanta on selvä. Minä olen aina katsonut, että, että vasta kansa äänestää kyllä, jos, jos se ei, jos tulee ei, niin tämän P-suunnitelmaa, varasuunnitelmaa meillä nyt ei toistaiseksi ole. The control. Kysyy, miten saadaan tämä seurantalaisuus kiintiö. Meillä on trans, siirtymäkausi Bulgarialle, Romanialle, Kroatialle kun ihmiset tulevat Sveitsiin töihin, silloin ei ole mitään rajoja, eikä kiintiötä. Meillä on rajoituksia kolmansille maille, kolmansien maiden kansalaisille. Eh, he siis tulevat aina viimeisenä ja heidän työnantajiensa pitää käydä hyvin monimutkaiset prosessit läpi osoittaakseen, että, että, että työnantaja ei voinut löytää ketään muuta Euroopan unionin tai Sveitsin kansalaisten joukosta tähän työhön. Sveitsin väestön asenteista, jos katsotte kuinka on va- palvelujen vapaan liikkuvuuden direktiiviä muutettu, siellä on erilaisia ratkaisuja ja meillä on äh, ratkaisuja, jotka ovat varsin samankaltaisia kuin Euroopan unionissakin pyritään, pyritään siis varmistamaan lähinnä se, että Sveitsissä työskentelevät yhtiöt pitävät kiinni paikallisista laista, laeista ja standardeista, vähimmäispalkoista ja niin edelleen Tämä mekanismi on otettu Sveitsissä käyttöön. Siitä on tullut pientä ärtyneisyyttä naapurimaissa, mutta mm, emme kyseenalaista vapaata liikkumista. Ehtona on kuitenkin se, että kun, jos mennään maahan tekemään työtä, niin silloin työnantajan on noudatettava paikallista lakia ja noudatettava esimerkiksi vähemmäispalkkaa ja niin edelleen. Toivon, etten unohtanut nyt ketään. Jos näin on, niin pahoittelen en, enköhän ole valmis. Kiitoksia, valtiosihteeri Kittu. Kiitoksia kovasti, herra valtiosihteeri. Teillä on siellä haasteelliset ajat edessä. Kiitoksia. Well, colleagues. Hyvät kollegat, meillä on nyt ilo toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kurdihallinnon johtajan arvoisa Massoud Barzanin. Hän tulee keskustelemaan Irakin tilanteesta. Herra Barzani, tämä on Irakille todennäköisesti kaikkein haastavimpia mahdollisia aikoja. Ja olemme saaneet teidän alueeltanne hyvän esimerkin siitä, että toivoa rauhan vakauden puolesta on olemasta alueellanne. Tiedämme erittäin hyvin, että Kurdistanin alueellinen hallinto on tehnyt tietä Irakin liittohallituksen taloudellisen ja muun yhteistyön alalla naapurimaan Turkin kanssa ja se on myöskin tarjonnut hyvin paljon apua monille Syyrian pakolaisille. Te tulette järjestämään vaalit eh, vuoden 2014 joulukuussa ja me toivomme, että tehokas vallanjaon järjestelmä Irakin eri alueiden välillä tulee syntymään. Haluaisimme kuulla kantamme siitä, kuinka vakaus ja turvallisuus voidaan palauttaa Irakiin ja kuinka sovittelua voidaan toteuttaa kaikkien Irakin kansalaisten eduksi. Haluaisin kertoa kaikille osallistujille, että olla kanavalta 25 voitte kuunnella arabian kielistä tulkkausta. Ja sitten tämän jälkeen haluaisin kertoa, että johtaja Barzan joutuu poistumaan tasan viideltä viimeistään, sillä hänen täytyy ehtiä lentokentälle. Olkaa hyvä, hyvä Massoud Barzani. Thank you very much for inviting me to this meeting. Kiitoksia kovasti siitä, että kutsuitte minut tähän tilaisuuteen. Täällä on kuulemma arabian kielen tulkkauskin tarjolla, niin minäpä vaihdan sitten äidinkieleni. إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي لدعوتي إلى هذا الاجتماع. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin ulkoasian valiokuntaa ja haluaisin kiittää teitä myöskin tästä kutsusta. Ei ole mitään epäilystä siitä, että Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli ja että sillä on äh, suuri kehitysvaikutus Euroopan unionin ja meidän alueellisen hallintomme ja Irakin hallinnon välillä. Tämä on erityisen totta kaupan ja talouden aloilla. Kuten tiedätte, sopimus on saatu aikaan Irakin liittohallituksen ja Euroopan unionin välillä – Toivomme, että Kurdistanin alue Irakissa voi täyttää roolinsa tämän sopimuksen puitteissa, jotta voisimme korostaa yhä Euroopan unionin ja meidän maamme välisiä suhteita ja erityisesti Euroopan parlamentin ja meidän alueemme välisiä suhteita. Haluaisin täällä kertoa lyhyesti traagisesta tilanteesta, kurdin tilanteesta, kurdikansa on kärsinyt monista vihamielisyyksistä, joita sitä kohtaan on osoitettu Irakissa. Meitä kohtaan on tehty kemiallisten aseiden isku, josta kärsivät erityisesti naiset ja lapset. vuonna 1989 Anfal-kampanja käytiin meitä vastaan ja tuolloin 180 000 henkilöä katosi tämän kampanjan seurauksena ja vain 4 000 ruumista Etelä-Irakin joukkohaudoista on löytynyt. Olemme yhä et, etsimässä näitä muita kadonneita henkilöitä tai heidän ruumiitaan. خمسة ألاف مواطن معظمهم من النساء والأطفال نتيجة استخدام Tämän kampanjan aikana 5000 lasta ja naista kuolivat Halabshan kaupungissa muutamassa sekunnissa johtuen tästä tappavasta kemiallisesta aseesta. Kurdistanin alueella olemme ottaneet käyttöön suvaitsevaisuuden periaatteen ja toisten hyväksymisen periaatteen. Kurdistanin väestön kapinoidessa vuonna 1991 emme halunneet huutaa kostoa, emme huutaneet kostoa myöskään vuoden 2003 jälkeen. Päinvastoin käänsimme sivua avasimme uuden puhtaan sivun suhteessa itseemme ja suhteessa toisiin. Jätimme menneisyyden taaksemme ja pyrimme vähentämään kan- väestömme ja kansamme kärsimyksiä ja mene- pyrimme menemään eteenpäin. Suvaitsevaisen politiikan ansiosta Kurdistanin alueella on voitu nauttia suuresta turvallisuuden ja vakauden tasosta. Monet kansainväliset yritykset eri maista ovat voineet investoida Irakin Kurdistanin alueelle. Haluaisin antaa yhden yksinkertaisen esimerkin, joka kuvailee alueemme edistystä. Ennen vuotta 2003 henkilökohtainen tulo oli 500 dollaria tällä hetkellä. Se on jo 5000 dollaria, siis kymmenkertainen. Olemme pyrkineet luomaan demokraattiset instituutiot alueille. Me tarvitsemme teidän tukeanne, jotta voimme luoda uudet instituutiot, jotka olisivat uudenaikaiset, terveet ja vahva. Tarvitsemme kokemuksianne näillä aloilla. Haluaisimme, että olisitte solidaarisia kurdi kansaa kohtaan, jotta sen oikeuksia kunnioitettaisiin. Haluaisimme, että käyttäisitte kaikki mahdolliset keinot, jotta tunnustettaisiin kurdi kansaan kohdistunut kansanmurha. Pyydämme teiltä myös sitä. Todella pyydämme, että tekisitte kanssamme yhteistyötä, jotta voitaisiin avata alueellemme Euroopan unionin toimisto tällainen Euroopan unionin edustusto voisi auttaa meitä tiivistämään taloudellisia ja kauppasuhteita oman alueemme ja Euroopan unionin välillä. Meillä on toinenkin pyyntö. Pyydämme, että tukisitte Irakin poliittista prosessia niin, että siellä kuljettaisiin kohti suurempaa demokratiaa, jota voitaisiin varmistaa perustuslakia ja voitaisiin torjua terrorismia Irakissa. Valitettavasti terrorismista on tullut ilmiö, joka koskettaa koko maapalloa, ja se uhkaa sitä. Olemme katkerasti kärsineet terrorismista, mutta edelleen pyrimme sitä vastaan taistelemaan. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. On ehdottoman tärkeää pyrkiä torjumaan, pyrkiä torjumaan terrorismia. Kuten sanoin, olemme omaksuneet suvaitsevaisuuden, periaatteen ja kulttuurin ja uskonnon vapauden naisillakin on paikkansa yhteiskunnassamme ja instituutioissamme. Tämän politiikan ansiosta ja alueemme Kurdistanin turvallisuuden ja vakauden ansiosta tällä hetkellä alueellamme on 250 000 pakolaista. Suurin osa heistä ovat Syyrian kurdeja. Pakolaisten joukossa on myös arabeja ja kristittyjä. olemme ottaneet vastaan myös 200 000 arabiveljeä, jotka tulevat Irakin keski- ja eteläosista. He ovat tulleet hakemaan turvaa omalta alueeltamme ja paineet epävarmuutta ja terrorismia Irakin muilla alueilla. Kurdistanin alueella Irakissa on myös 10 000 kreikkalaista kotitaloutta suurin piirtein. Siis kun korjaan kristittyä kotitaloutta. Nämä, näihin perheisiin on, nämä, nämä perheet ovat lisäys 26 000 muuhun perheeseen muualla Irakissa. Nämä perheet ovat paineet kauhistuttavia tilanteita muualta Irakista. Näihin lukuihin on lisättävä 15 000 pakolaista Anbarin alueelta. Siellä tilanne on hyvin vaikea. Alueestamme on siis tullut turvapaikka toisille irakilaisille. Tästä huolimatta kansainvälinen huomio ei ole ollut riittävää näille pakolaisille. Kurdistanissa olevat pakolaiset eivät ole saaneet vastaavaa kansainvälistä tukea kuin muilla maailman alueilla. Emme halua provosoida. Toteutamme edelleenkin suvaitsevaisuuden ja rauhaan pyrkivän politiikkaamme. Pyrimme löytämään ratkaisuja ongelmiin. Me pyrimme vahvistamaan instituutioitamme. Kunnioitamme, kunnioitamme perustuslakia ja tulemme sitä täytäntöön panemaan. Mutta kuten sanoin, tarvitsemme teidän tukeanne ja apuanne. Kiitoksia jo etukäteen. Well, we thank you very much. Kiitos kovasti, herra Barzani. Olen varma, että äh, vetomuksenne eivät kaikuneet kuuroille korville. Nyt pyytäisin kollegoilta kysymyksiä tai kommentteja, mutta toivoisin, että, että puolitoista minuuttia olisi maksimi, koska kuten sanottu, hänen korkearvoisuutensa joutuu lähtemään kello 17 tasan. Rova Komes ensin puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. See you here, Mr. Kiitoksia. Hienoa. Hyvä johtaja Barzani, että olette päässeet tänne paikalle. Meillä oli mahdollisuus vuonna 2008 valmistellessamme Euroopan parlamentin Irak-mietintöä mahdollisuus olla yhteyksissä ja tämän jälkeen olemme saaneet jo uudenlaisen Irakin, ähm, turvallisemman, kehittyneemmän ja avoimemman Irakin. Ja kunnioitan myöskin eri tahojen ponnistuksia, kun on pyritty säilyttämään Irak yhtenäisenä. Minä al Absassa ja olen sitä mieltä, että täällä parlamentissa meillä olisi mahdollisuus Al-Absan joukkomurhan tunnustamisessa toimia hyvin vaikuttavasti. Tämä oli mukana jo minun tuolloisessa mietinnössäni, mutta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä enemmän ja voimme tehdä enemmän. Minulla on muutamia kysymyksiä teille. Minun täytyy sanoa, että minua huolestuttavat raportit, joita olen hiljattain saanut viime kuukausien aikana. Niiden mukaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Olin käsittänyt, että tarvitsette hallinnon rakentamissa meidän tukeamme, mutta minua huolestuttavat siis ne raportit, joiden mukaan vakavia ongelmia ilmenee alueella – erää, erityisesti erään journalistin ähm, tapauksessa hän toi korruptiota esiin ja, ja to, muitakin huolestuttavia tapahtumia on ollut ja niitäkin on tuotu jo esiin, mutta paljon ei ole niiden suhteen tehty. Mitä mieltä te olette Gulan liikkeessä Turkista ja sen, vaiku- Turkissa ja sen vaikut- vaikutuksesta kurdikansaan ympäri tämän alueen, ei vain Turkin alueella siis. Ja mikä teidän kantanne on yhtenäisestä eh, Irakista, kun otetaan huomioon, että Syyrian sota vaikuttaa rajat ylittävästi myöskin Irakin alueeseen? Kiitos tästä. Sitten pyytäisin Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja herra Stevensonia pitämään puolentoista minuutin kommenttinsa. Kiitos puheenjohtaja herra presidentti Varsani. Olette vaan perin tervetulleet tänne aina parlamenttiin. Olen käynyt Kurdistanissa monta kertaa ja viimeksi sain ilon tavata teidät viime marraskuussa Kurdistanissa. Tuolla vierailin muutamalla pakolaisleirillä, jonne Syyrian pakolaisia oli sijoitettu. Ja täytyy kyllä kiittää teitä ja Kieriitä, Kuoriita siitä työstä, jota olette tässä pakolaiskysymyksessä tehneet. Olette ottaneet, vastane, vastaan ottaneet satoja tuhansia pakolaisia Irakin, Irakista, Irakin alueelta, vähemmistöjen piiristä, erityisesti kristittyjen. Nyt sitten olette muutenkin saaneet tunnustusta tur, pakolaisten turvasatamana, jota, jonne syyrialaisia on alkanut tulvia sankoin joukoin Eh, jossa eh, hankkeessa tarvitsette apuamme, kuten sanottu, eh, kuten tekin toivoitte. Edustaja, edustaja Gomes oli niin ikään oikeilla linjoilla, kun hän totesi, että meidän pitää yhdessä nyt pyrkiä tätä kansanmurha, tämä kansanmurha ää, ää, pysäyttämään. Ja meidän pitää myöskin sitten IRS e läsnäolo varmistaa alueella, koska monet yritykset ovat sinne investoimassa. On tärkeää ja olennaista, että me näymme ja olemme siellä läsnä. Eli olen kaiken kuulemani kanssa aivan yhtä mieltä ja lupaan jatkotukeakin teille. Pötteri. Sitten edustaja Pötteri. Kiitos puheenjohtaja. Presidentti Barsami, minä ilmaisen äh, äh, tukeni teille siitä pitkäaikaista työstä, mitä olette Kurdistanissa äh, tehneet Irakin minä olen siellä alueella suuressa katolisessa kirkossa käymässä, ja minun teki suuren vaikutuksen, millä tavalla kristityt sitten saattoivat uskonsa harjoittaa alueella ne, ja toivottavasti tämä kelpaa esimerkiksi muillekin islamistisille maille – Eli, eli ää, äh, ää, äh, suur, suurin kunnioitukseni teitä kohtaan. Ymmärtääkseni veljenne myöskin asuu äh, Euroopassa. Mitä mahdollisuuksia näette, että hallituksenne on välittää rauhaa paitsi Irakissa myös Syyriassa? ja mitä, mitä näkymiä teillä tämän alueen tulevaisuudesta on kaikella kunnioituksella. Kiitos. Sitten herra van Ballen. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä sanoista puheenjohtaja. Liberaalipuolueen nimessä parlamentista haluaisin sanoa, että kunnioitamme tätä työtänne, kun olette tehneet Kurdistanista pakollisten turvapaikan, ja se on myös turvallinen omalle kansallenne. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin, kun ajatellaan Irakin sisäisiä rajoja kurdialueen ja muun maan välillä, tietääkseni näitä rajoja ei ole vielä vahvistettu. Mikä tilanne nyt on? Onko tämä tulossa rauhanomaisella tavalla – yhteisymmärryksessä keskushallituksen kanssa. Ja toinen kysymys kuuluu, kuinka pitkälle uskotte, että uudelleen majoitus onnistuu Syyriassa? Mitä me Euroopan parlamenttina ja eh, Euroopan yhteisönä voimme tehdä? Kiitos. Eh, nyt pyydän herra Van Ordenia käyttämään puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa presidentti Barzani. Voisinko esittää teille kolme kysymystä? Ensinnäkin, kuinka kuvaisitte kurdialueiden turvallisuustilannetta Irakissa pitäen mielessä, että eri PKK-ryhmiä ja Al-Qaida vaikuttavat alueella. Ja toisekseen, onko teillä hankaluuksia yhä öljyntuotannossa ja viennissä? Ja kolmas kysymys, tämä on ehkä laajempi kysymys. Kuinka te näette poliittisen kentän alueellamme, alueellanne muuttuvan tulevina vuosina? Esimerkiksi uskotteko, että Irakin kurdualueesta tulee autonomisempi, läheisempi Turkin kanssa? Odotatteko muutoksia Bagdadissa? sellaisia muutoksia, jotka tyydyttäisivät teitä paremmin. Tai onko täällä muita ajatuksia? Kiitoksia. Kiitoksia, herra Demes-Mäker. Kiitos, äh, äh, puheenjohtaja, herra presidentti, niin täällä päin. Minäkin lausun teidät lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. me tietystikin puolustamme kaikkien ihmisten kansojen itsemääräämisoikeutta. Kerroitte traagisesta historiastanne ja, ja toivottavasti teidän autonominen demokraattiset, autonomiset demokraattiset instituutioon sitten ää, ää, pääsevät oikeuksiinsa. Valittelitte tuen puutetta myöskin samoin että tämän kansan, kansanmurhan tunnustamista peräänkuulutitte siihen kiinnitin huomiota, Syyrian laajempi valtataistelu 2007 jälkeen hallitus on pyrkinyt lähenemään Turkkia monella tavalla. Se on tarjonnut Turkille koko joukon taloudellisia kannustimia. Ja siellä sitten Bagdadissa on jouduttu sitten seisomaan Ritirinnan Assadin syyrialaisten kanssa, minkä johdosta sitten teidän Turkin suhteenne ovat aivan erityisen koetteilla olleet tässä. Mielettekö tämän asian näin? Mitä sitten ajattelette äh, alueen tulevaisuudesta ja Syyrian tapahtumien heijastamat teidän maihinne, maahanne, millaisena ne näette? Now I would invite äh, Mr. Scholz. Äh, nyt pyydän herra Scholzien herr präsident danke herr präsident für ihre. kiitos puheenjohtaja kiitos presidentti alustuksestanne. Me olemme myöskin kurdin, kurdien itsemääräämisoikeuden puolesta käytyä taistelua seuranneet läheltä ja tiivisti. Ja minusta vaikuttaa nyt siltä, että olemme kyenneet jonkin verran varmistamaan nyt sitten äh, vakaata, äh, vakaan kehityksen jatkumista alueellanne viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Miten äh, voisi sitten tällainen vakaa taloudellinen kehitys ulkomaisten yritysten investointituella toteutua, jotta se, sitä kautta sitten saataisiin tukea, mahdollisesti taisin tuki sitten myöskin Irakin sisäpuolella vielä eläville kurdeille. Ja me, ajatellaan tätä monimutkaista turvallisuuspoliittista talousta tilannetta muualla Irakissa. Ja jos ajatellaan tätä maailman politiikkaa, alueellista turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa sitten lähemmin, millä tavalla – tästä maiden rajojen yli tuolla Turkin, Iranin, Irakin rajojen seuduilla. Millä tavalla siellä Kurdistan voisi vaikuttaa näiden muiden maiden vakauden kohentamiseen? Ajatellaan vaikka tätä kaasuputken rakentamista, rakentamista Turkin halki teidän alueenne kautta niin ikään. Ja tämän tapaisia seikkoja tässä ajan takaa. Kiitoksia Meillä on vielä kolme puheenvuoron pyytää Peterille äh, äh, Kelam. Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti. Toistan periaatteessa kysymykseni. Minua kiinnostaa näkemyksenne äh, kattavammasta ratkaisusta kurikysymyksessä tällä alueella. Kiitoksia. Mr. Tan. Kiitoksia edustaja Tänanka. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, tervetuloa lämpimästi ECR-ryhmän äh. nimissä tänne. Minä olen ihaillut tätä vakaata, menestyksellistä, turvallista yhteiskuntaa, joka eroaa naapurista. Mainitsitte Baat-hallinnon tekemän kansanmurhan tuen EU valtuus, tai edustuston perustamista mainitsitte myös kristityt yhteisöt, joiden on usein paettava. Kysymykseni kuuluu, kun ajatellaan tätä tulevaa kansanäänestystä, tiedän, että tämä arkaluontoinen kysymys, tästä on jo jonkun aikaa kuultu. Puhuitte, että haluatte palantaa, parantaa suhteita Turkin kanssa sen jälkeen, kun öljyputkia avataan. Haluaisin onnitella teitä tästä uudesta öljyputkesta ja myös siitä, että vaikuttaa siltä, että se parantaa suhteita Ankaraan päin. Voisitteko kommentoida tätä? Thank you very much. Kiitos herra Tanak. Ja sitten herra Kelan viimeisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Voin vain yhtyä näihin lämpimiin tervetuloa toivotuksiin teille. Te todella ansaitsette ne, koska sen, teidän hallituksenne on osoittanut, että voidaan toimia toisinkin, kun pyritään ratkaisemaan ongelmia myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Kysymykseni kuuluu, mikä on teidän asenteenne koskien Irakin parlamenttivaaleja? Aiotteko liittyä niihin, osallistua niihin? Kuinka, millaisia per, näkymiä näette tulevalle hallitukselle? Voitteko täsmentää, minkä tyyppistä apua eniten tarvitsisitte? Kolmanneksen öljy ja öljyputki kysymys, joka täällä jo mainittiin. Odotatteko, että saatte aikaa mitä sopimusta Agreement, how... Bagdadin hallituksen kanssa tästä öljyviennin tulevaisuudesta ja tulojen jakamisesta. Kiitos näistä kysymyksistä. Nyt ihan oikeasti viimeinen äh, puheenvuoro. Herra Belder, olkaa hyvä. Äh, puheenjohtaja, ja presidentti, äh, on ilo ja kunnia saada tavata teidät jälleen kerran aiemminkin. Tämä kunnia on minulle langennut. Olen käynyt Kurdistanissa aikoina protestanttina, kristittynä minulle, minulle kristityn vähemmistön äh, hyvinvointi äh, äh, teidän alueellanne ja vanhemmillakin alueella on e, erittäin tärkeä. Miten olitte ajatelleet nämä kristityt vähemmistöt integroida valtaväestöön? Olen saanut vihiä, että kristityt olisivat muut, muuttamassa äh, syvemmälle etelään, jolloin ehkä Irakin tulevaisuudessa äh, ei kristittyjä ole enää ollenkaan, mikä tietysti uhkaisi koko äh, valtion kulttuuriperinnön jatkoa. Millä tavalla sitten ajattelette todellakin Kurdistanissa kristittyjen asemaa suojella? Ehkä nyt saatte minut rauhoittumaan kertomalla jotakin myönteistä tästä. Kiitos näistä kommenteista. No teillähänpä on siinä tukku, tukku kysymyksiä, jotka kuvastavat sitä, mitä me asiasta ajattelemme ja millä tavalla me eh, teihin, teitä, teitä ja teidän työtänne arvostamme. Olkaa hyvä. No niin, muistakaa, että, että teillä on vielä kone, mihin, lentokone, mihin pitäisi ehtiä. Olkaa hyvä. Shukran jazilan ala ما تفضلتم به من توجيه أسئلة إلي Kiitän teitä näistä kaikista kysymyksistä. Yritän niihin vastata. Ensimmäinen kysymys Rova Gomezilta. Haluamme rakentaa instituutioita. Olemme jo aloittaneet tämän työn, jotta voitaisiin säilyttää erilaiset julkiset vapaudet, sillä kaikki Kurdistanissa asuvat ihmiset ovat vapaita tekemään omat valintansa uskonnon, ajattelun, kulttuurin osalta. Tietenkin me, meitä on uhkailtu tällaisen toiminnan tuomitsemme jyrkästi. Mutta toki välillä äh, toiminta menee vähän liiankin pitkälle. Me pyrimme tällaisia rikkomuksia ja rikoksia vastaan taistelemaan ja, kan- ja nostamaan syytteitä tie- tuomioistuimiin. Kaikki, jotka ovat tällaisia rikoksia tehneet, heidät, heidän asiansa käsitellään heidät tuomitaan asianmukaisesti. بالنسبة إلى هناك أسئلة تقريبا مشتركة ولذلك أحاول أن Sitten täällä on kysymyksiä, jotka menevät vähän päällekkäin. Pyrin vastaamaan niihin yhdessä. Haluaisin nyt viitata Syyrian tilanteeseen. Se on todella huolestuttava meille ja Irakille yleensä ottaen ja erityisesti Kurdistanin alueelle Irakissa, koska se mitä Syyriassa tapahtuu, se vaikuttaa suoraan omaan maahamme. Kuuden vuoden vakauskauden jälkeen 26. syyskuuta viime vuonna Erbilissä tapahtui terroristi-isku, ja tekijät tulivat Syyriasta. Pelkäämme oman maamme turvallisuuden puolesta. Mitä vaihtoehtoja sitten voidaan ajatella? On erilaisia terroristijärjestöjä ja ryhmittymiä, jotka ovat syntyneet ja ne ovat hyvin aktiivisia Syyriassa. Daesh esimerkiksi se on Irakin islamilainen valtio edustaja ja kaikenlaiset Al-Qaidan ryhmittymät. On paljon terroristiryhmittömiä, jotka merkitsevät uhkaa Kurdistanin vakaudelle kokonaisuudessaan. Siksi meidän pitää olla hyvin varovaisia, eikä missään tapauksessa voi käydä niin, että annetaan näille liikkeille mahdollisuus ottaa valta Syyriassa. Emme voi myöskään hyväksyä tällaista siviiliväestön teurastamista ja viottamien tappamista. Odotamme Geneven konferenssia, koska se on Syyrian kansalaisille mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan, vaikka henkilökohtaisesti en olekaan kovin optimistinen tämän suhteen. Minulla ei ole juurikaan odotuksia Geneven konferenssista. Olemme tarjonneet kaiken mahdollisen avun humanitaarisella tasolla Syyrian veljillemme, jotka ovat saapuneet niin Tämä on meidän humanitaarinen ja arabikansallinen velvollisuutemme. Irakin ja Syyrian suhteista sitten puhuin tästä pelosta kaikki irakilaiset tuntevat tätä pelkoa ja pohditaan, mikä olisi vaihtoehto. Toistaiseksi ei ole mitenkään selvää sanoa, että demokraattiset voivat, voimat tai Syyrian vapaa-armeija olisi vaihtoehto nykyhallinnolle. Itse asiassa terroristijärjestelmät järjestöt saattavat hätää pidemmän korren, ja ne ovat tuolla aivan rajojemme takana, ja meidän on oltava hyvin varovaisia. Missään tapauksessa en, emme voi hyväksyä sitä, että alkaidaan liittyvät järjestöt toimivat aktiivisesti rajoillamme. Se on suora uhka alueellemme. Tilanne on hyvin monimutkainen ja monisäikeinen. Kaikki se, mitä voimme tällä hetkellä sanoa, koskee sitä, että todella toivomme, että Syyrian kansa voisi päättää omasta kohtalostaan ja niin, ettei siihen liittyisi mitään terroristivaikutteita. Sitten esitettiin kysymys Irakin sisärajoista oman alueemme osalta. Ja mikä on keskihallinnon keskushallinnon kanta. Perustuslain artiklassa 140 todetaan, että tilanne olisi normalisoitava alueille, jossa on tapahtunut väestönmuutoksia kirkukissa ja muualla. Tämän jälkeen olisi järjestettävä täsmällinen väestönlaskenta, jonka jälkeen olisi järjestettävä kansanäänestys. Kun hyväksyimme tämän artiklan, meillä ei ollut mitään epäilystä kirkukin tulevaisuudesta. Sen identiteetti on kurdi-identiteetti. Kyseessä on irakilainen kaupunki, jossa enemmistö kans, kansallisuus on kurdit. Tämä artikla 140 on kuitenkin ottanut aikaa sen, kun se on saatu, saatu, saadaan sitä täytäntöön pantua, mutta meillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Emme ole sanoneet, että tämä kaupunki tai provinssi pitäisi liittää Kurdista, niin me jätämme sen asukkaille vapaan valinnan mahdollisuuden ja odotamme, että te pyydätte, että artikla 140 perustuslaissa toteutettaisiin. Tämä artikla antaa tämän alueen kansalaisille mahdollisuuden määrätä omasta kohtalostaan. Kysytte ja pyysitte minua kuvailemaan turvallisuustilannetta Kurdistanissa al ja PKK läsnäolosta, öljyviennistä ja niin edelleen. No mitä nyt voitaisiin sanoa tästä Kurdistanin turvallisuustilanteesta? Ei voida sanoa, että turvallisuutta olisi mitenkään sataprosenttisesti taattu, ei missään tapauksessa, mutta vaikuttaa siltä, että terroristit eivät voi kuitenkaan Kurdistaniin ottaa, sieltä ottaa turvapaikkaa Mosulin, Mosulin tai Kirkukiin, ehkä voivat mennä, mutta ei mitään pysyvää pysyvä toimintapaikka ei Kurdistanista voida heillä antaa varmastikin tällaista erilaista soluttautumista saattaa alueelle tapahtua. Näin tapahtui 29. heinäkuutakin, mutta ei kyseessä ole mikään terroristien toimintapaikka, mutta tilanne Kurdistanissa on kyllä hyvä. Me pidämme pintansa, on kymmeniä, satojakin ulkomaisia yrityksiä, jotka toimivat aktiivisesti Kurdistanissa. Tämä on todiste sille, mitä tässä puhun. Ja se osoittaa, että Kurdistanissa on vakaa ja turvallinen tilanne. al ei ole mitään pysyvää läsnäoloa Kurdistanissa, niin toki se voi sinne soluttautua PKKsta vielä haluaisin todeta, että ovat läsnä raja-alueilla ja me teemme kaikkemme, jotta Kurden työväenpuolue PKK voisi päästä sopimukseen Turkin hallituksen kanssa. Poliittinen prosessi vähän kompuroi, mutta raiteilla pysytään ja eteenpäin mennään. Me emme tule säästelemään ponnistuksia omalta osaltamme, jotta voisimme edesauttaa prosessin onnistumista. Sitten öljyvienti. Irakin perustuslaki mahdollistaa sen, että voimme viedä omaa öljyämme. Perustuslaissa säädetään, että kaasu ja öljy kuuluu Irakin kansalle – tässä ei ole mitään epäilystä. Seuraavassa kohdassa säädetään, että se ja se provinssi, mukaan lukien Kurdistan, mikäli maaperästä löytyy öljyä, niin tämä kyseinen provinssi voi hallinnoida öljykenttiä yhdessä Irakin hallituksen kanssa. Olemme allekirjoittaneet, olen itse allekirjoittanut pääministerin kanssa lain vuonna 2007, jonka liitteessä säädetään, että mikäli laki ei mene läpi, niin keskushallitus ja Kurdistanin provinssi saavat tehdä sopimuksia öljyyhtiöiden kanssa niin kauan kunnes laki on hyväksytty. Toistaiseksi kunnioitamme perustuslain säädöksiä ja se rauhoittaa tilannetta. Olemme todenneet, että öljyputki on, rakennetaan Turkin alueelle pari päivää sitten. Pääministerin johto johtava, johtama valtuuskunta vieraili Bagdadissa käsitelleekseen tätä asiaa ja neuvotteluja jatketaan niin kauan, kunnes päästään sopimukseen. Ei ole epäilystäkään siitä, että kaikki toimemme ovat perustuslain alaisia. Me pidämme kiinni perustuslaista tässä asiassa. Emme luovu perustuslaillisesta oikeudestamme. No, muuttuuko alueen maantieteellinen ulottuvuus näiden tapahtumien johdosta tulevaisuuden kannalta, kun niin ajatellaan 20 vuotta eteenpäin, niin toki voidaan sanoa, että kaikki voi muuttua. Tilanne voi muuttua. Millä tavalla? No, minun on aika vaikeaa sitä tässä ennakoida. Kurdistanin provinssin osalta. Hyvät naiset ja herrat, Kurdistan on kansa, jolla on samat oikeudet kuin muillakin kansoilla, joiden kanssa alueilla asumme yhdessä. Emme halua enempää emmekä vähempää kuin mitä muistakin, mistä muutkin voivat hyötyä. Meillä on ollut jakolinja vedetty ilman kansanäänestystä ei, kan, ei meiltä ole kysytty, mitä ei kurdissa, niin kansalaisilta ole kysytty, haluavatko he olla itsenäisiä tai autonomisia. Tämä on aika karvas todellisuus ja kova edettävä. Se ei tule pysymään ennallaan ikuisesti. Kurdin kansan oikeus on, on saavuttaa itsenäisyys, mutta siihen ei mennä väkivallan kautta, vaan rauhanomaisin keinoin, vuoropuhelun ja sovittelun kautta. Siihen tarvitaan aikaa, siihen on käytettävä se aika, mitä tarvitaan, mutta on selvää, että tätä asiaa ei voida väkivallalla ja aseilla ratkaista. Mutta kyseessä on oike- legitiimi oikeus, jota tullaan kunnioittamaan. Demokraattisesti ja rauhanomaisesti voimme siihen päästä. Äh, sitten Bagdadin iskuista. Tilanne eri Irakin alueella on hyvin vaikea. Terrorismi on aktivoitunut merkittävästi. Ja taistelussa terrorismia vastaan me emme ole lainkaan samalla linjoilla Bagdadin kanssa. Me olemme tehneet yhteistyötä pääkaupungin kanssa tällä alalla ja odotamme tulevia vaaleja 30. huhtikuuta ja toivomme, että nämä vaalit tulevat tekemään mahdolliseksi ratkaista yhteiskunnalliset, taloudelliset ja poliittiset ongelmat Irakissa ja Kurdistanissa alueellamme. Me emme pyri yksin ratkaisemaan kaikkia näitä ongelmia. Meidän autonominen hallituksemme tulee olemaan lähellä Turkkia. Kyllä, tämä on totta taloudellistakin syistä. On totta, että tämä on jotakin, mikä tukee meidän Turkin suhteitamme. Meidän Turkin suhteemme eivät ole sellaisia, että ne heikentäisivät muita suhteitamme. Ne vakauttavat koko aluetta ja meidän täytyy ajatella Kurdistanin tilannetta ja Turkin suhteet ovat rauhan tukemisen keino. Syyriaa koskien esitettiin toinenkin kysymys, mutta varmaankin vastasin siihen jo, kun vastasin edelliseen kysymykseen, joka käsittelee samaa aihetta. Te tiedustelitte, kuinka voimme osallistua turvallisuusongelmien ratkaisemiseen muissa Irakin osissa. Ja voisin sanoa, että aivan alusta lähtien olemme tukeneet Irakin keskushallintoa terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja olen monen kertaan sanonut, että alue voi osallistua sotilaallisiin operaatioihinkin maan itäosissa erityisesti raja-alueilla ja lähellä Syyrian rajaa ja Mussulin provinssissa. Uskoakseni ongelmia ei voida ratkaista vain voimakeinoin kuitenkaan. Me tarvitsemme myöskin uudistuspolitiikkaa, taloudellista ja yhteiskunnallista uudistusta ja kansallista tekoa. Näin me olemme toimineet omalla alueellamme Kurdistanissa. Me kurdit, me olemme valmiita auttamaan Bagdadia terrorismin vastaisessa taistelussa kaikin mahdollisen keinoin. Kuinka kurdit voisivat ähm, täyttää roolinsa Iranin ja Syyrian ja Turkin kanssa tällä alueella? Me olemme mieltä, että toivomme, että nämä rajat alueella muuttuvat samantyyppisiksi rajoiksi kuin Euroopassa, esimerkiksi Ranskan ja Belgian välillä. Ei vain siksi, että Kurdin kanssa voisi tästä hyötyä, vaan kaikkien kansojen eduksi. Meillä on Euroopassa esimerkkejä siitä, että rajojen poistaminen hyödyttää, ja me saamme inspiraatiot eurooppalaisista esimerkistä. Ei ole hyvä, että tämän alueen maat yhä harjoittamat tällaista strutsimaista politiikkaa, missä käperytään omalle alueelle. Vapaa liikkuvuus hyödyttäisi kaikkia alueella. Mutta en usko, että sotilaallisen keinoin voitaisiin näitä rajoja muuttaa. Menneisyys on menneisyyttä, eikä peritty voi säilyä muuttumattomana. Meillä on jatkuvaa yhteistyötä tällä hetkellä kaikkien maiden kurdiväestön välillä. Ja tämän lisäksi myöskin kurdien ja muiden maiden välillä. Ja tätä kulttuurillista vuoropuhelua tulee rohkaista. Mitä sitten kurdiongelman ratkaisemiseen koko alueella globaalisti tulee näkö, näkemykseeni siitä uskoakseni ratkaisu on itse hallinto, mahdollisuus, mahdollisuus suora kurdeille itsehallinto, mutta ei aseiden kautta, vaan vuoropuhelun kautta. Uskoakseni tulevaisuus tulee osoittamaan, että olen ollut oikeassa, ja tämä toive tulee tulevaisuudessa toteutumaan. Eräät maat eivät halua edes kuulla puhuttavan Kurdistanista tai kuulla sanaa Kurdistan. Minun täytyy sanoa, että kurdien oikeudet eivät tule polkemaan muiden oikeuksia päinvastoin. Se, että Kurdistanin ongelma ei ratkaista, ei tule tuomaan vakautta ei kurdeille eikä niille maille, joissa kurdeja asuu. Te asetti myöskin kysymyksen liittyen kantaani koskien tulevia vaaleja. 30. huhtikuuta nämä vaalit tullaan järjestämään, kuten mainitsin, ja kurdit tulevat osallistumaan vaaleihin ilman mitään epäilystä. Meillä on riippumattomalle lautakunnalle esitetyt vaalilistat olemassa. Ja tämä on epäilyksettä tapahtuma, joka tulee vaikuttamaan poliittiseen kenttään. Me odotamme mielenkiinnolla näitä vaaleja ja tulemme näkemään, mitkä niiden tulokset tulevat olemaan. On selvää, että vaaliliittoja perustetaan, mutta vaalien jälkeen kaikki voi muuttua. Uusia liittoja saattaa syntyä vaalien jälkeen. Sitten öljy, esiintymien hyödystämistä koskevat sopimukset, kuten sanoin, meidän pääministerimme vieraili Bagdadissa ja olemme saaneet aika ratkaisu, joka pyrimme saamaan aika ratkaisun, joka tyydyttää molempia osapuolia. Me olemme erittäin joustavia näissä neuvosteluissa, mutta emme tule joustamaan perustuslain Suomesta mahdollisuudesta nauttia öljyesiintymistä. Sitten liittyen kristittyihin, meillä oli Kurdistanissa 10 000 kristittyä perhettä ja tällä hetkellä heitä on 26 000 perhettä. Minä vastustan ajatusta siitä, että kristittyjen pitäisi lähteä pois Irakista ja lähteä länsimaihin. Kristityt ovat syntyperäisiä irakilaisia ja maa kuuluu heillekin Kurdistanissa. Me olemme käyttäneet kaikkia mahdollisia resursseja, jotta he pystyisivät elämään rauhassa. He nauttivat täydistä oikeuksista ja vapauksista. Ja jos haluatte, tutkimus on tehty. Voitte sitä tarkastella, jos ähm, haluatte itse todeta tämän asian. Kurdistanissa Olemme antaneet kaikkia mahdollista apua kristityille, jotta he pysyisivät Kurdistanissa, kunnes tilanne paranee muilla alueilla Irakissa. Jos he toivovat tämän jälkeenkin voivansa pysyä Kurdistanissa, he ovat tervetulleita. Me emme pyydä heitä muuttamaan maasta. Ja olisi hienoa, jostakin tekin rohkaista eh, kristittyjä jäämään Irakiin. Uskoakseni vastasin nyt kaikkiin kysymyksiinne. Ehkäpä unohdin jonkin. Tässä tapauksessa pahoittelen tapahtunutta. Kiitoksia. President Barzani, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja Barzani. Kuten sanoin, viestin oli, kuului kyllä kovaa ja kirkkaasti korviimme. Toivomme teille menestystä tässä vaikeassa työssänne omassa maassanne. Kiitoksia. We're Colleagues. No niin, hyvät kollegat. Eiköhän siirrytä eteenpäin esityslistallamme. Täällä on valiokunta-aloitteinen eh, mietintö EUn ulkopolitiikka, kulttuuri ja uskontoerojen leimaamassa maailmassa. Marietta Janaku on eh, tähän, tämän mietinnön laatinut ja nyt pyydänkin häntä eh, esittelemään mietintönsä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, niin kuin sanoitte. Ja sillä mielestäni täysin vastataan siihen, mitä viime vuosikymmenien aikana on tapahtunut, kun ajatellaan uskonnollisten ja kulttuuristen erojen vaikutusta kysymyksiin, jotka vaikuttavat valtion välisiin, äh, väliseen vuoropuheluun, jäsenvaltioiden väliseen vuoropuheluun. Olemme todenneet, että joskus on erimielisyyksiä ja riitoja valtioiden välillä, joilla menneisyydessä oli parempaa viestintää keskenään. Ja uskonnollisia ja kulttuurieroja on nyt hyödynnetty ja sitä, sillä on lisätty aggressiivisuutta eri osapuolten keskuudessa. Euroopan unionin tasolla on tehty ponnistuksia myös e, ulkosuhdehallinto on tehnyt tässä asiassa työtä, mutta Euroopan unionilla ei edelleenkään ole yhdenmukaisempaa politiikkaa tällä alalla ja mehän puhumme maista, joiden periaatteessa pitäisi jakaa samat arvot. Kuitenkin olen tässä pyrkinyt siihen, että yhdistettäisiin ne periaatteet, joille Euroopan unionin ulkopolitiikka pohjautuu ainakin teoriassa. Käytäntöhän on joskus aika kaukanakin teoriasta, ja millaisia nämä ovat suhteessa sitten siihen rooliin, joka eri toimielimille on annettu kohesion pohjalta Euroopan unionissa. Ja nyt pyrimme katsomaan, kuinka kolmannet valtiot tämän tilanteen näkevät. Bravo. Μέσω τροπολογιών στην έκθεσή μου, γιατί το μήκος της ήταν περιοριστικό. Sitten täällä on vielä toinen osa, jonka haluaisin lisätä mietintöön. Meillähän on tämä sana määrä raja, joten teemme, teen vielä tarkistuksia tästä toisesta alasta, joka koskee vuoropuhelua kolmansien valtioiden kanssa kulttuurien välisen ja uskontojen välisen vuoropuhelun alalla. tulee myös puhumaan henkilökunnan koulutuksesta EUHssa kysymyksissä, jotka koskevat nimenomaan kulttuurien välistä ja uskontojen välistä vuoropuhelua ja ulkosuhdehallinnon osallistumista useisiin ohjelmiin, kuten esimerkiksi Analinta-ohjelmen, jota Analindo-säätiö siis vetää, on myös muita aloitteita, jotka ovat luonteeltaan kulttuurien välisiä ja uskontojen välisiä. Viinissä esimerkiksi on on, on tämän, tähän, näihin näkökohtiin keskittyvä toiminta. Tarkoituksena on optimoida tätä Euroopan unionin valttia ja tarkoituksena on myös käyttää mahdollisimman hyvin sosiaalista mediaa. Puheenjohtaja. Tässä kirjassa sivilisaatioiden yhteen Otto Clash of Civilization. Ää, nätis. Ää. On tiettyjä ajatuksia kehitelty ja mielestäni tänä päivänä toiminnassamme meidän olisi huomioitava nämä asiat. Joitakin vuosia sitten niin ei ollut. Kyseessä oli siis Huntingtonin Clash of Civilization. Aikaisemmin ei ehkä välttämättä edes tiedetty, millaisia uskontoja on Afrikan maissa. Minun on tunnustettava, että en osannut edes kuvitella, millainen vaikutus islamilla on Afrikan maissa. Mitä tänä päivänä sitten voidaan todeta? Toteamme, että kulttuuria ja uskontoa hyödynnetään tämän teorian mukaisesti. Eli kulttuuri ei muutu. Tämä otetaan pysyvänä oppina, dogmana, muuttumattomana seikkana. Kuitenkin tiedämme hyvin, että kulttuuri ja sivilisaatio on koko ajan muutoksen alla. Sama pätee uskontoon, joten täällä on tiettyjä kysymyksiä, jotka on esitetty dogmaattisina – jotka on aikojen alussa ratkaistu ja määritelty asioiksi, jotka eivät koskaan muutu. Ja kun ne eivät kerran koskaan muutu, niin mitään suvaitsevaisuuttakaan ei voi olla, mitään vuoropuhelua ei voi olla, mitään kehitystäkään ei voi olla, eikä eri osapuolet voi toisiaan lähentyä. Tämä on suora seuraus. Tämähän on hyvin kielteistä kansoille, joiden johtajat toimivat tällä tavalla. Voidaan sanoa, että tämä on lähes rikollista toimintaa. Ja tällaistahan nähdään esimerkiksi, kun ajatellaan naisten kohtelua. Naisten asemaa ei mitenkään liity yleensä ihmisten asemaan näissä maissa tai yhteisöissä tai kokonaisuuksissa. Meillä on mahdollisesti demokraattisia maita hallinnon puolesta, mutta näissä maissa on yhteisöjä, jotka eivät kunnioita tiettyjä järjestelmiä, joihin kuuluu ihmisarvon kunnioittaminen. Tietyt arvot, jotka tarjoavat vapauksia kansoille, on Näiden arvojen vahvistaminen voi mahdollistaa perustan rauhalle ja demokratialle. Sehän on Euroopan unionin ja sen kansalaisten etu. Eri maiden demokratiakehitys on hyvin tärkeä perusperiaate. Ja olemme nähneetkin tämän tietyissä kansannousuissa, kuten arabi kevään aikana. Nehän ovat osoittaneet, että ihmisarvoja, demokraattiset kansalliset oikeudet ovat tärkeässä asemassa. Ei voida siis ajatella niin, että ainoastaan länsimaissa kansalaiset ovat valmiita demokratiaan. Tällaistakin on kuultu. Jotkut todella sanovat, että kulttuurinen ja uskonnollinen tilanne on sellainen tietyissä maissa, että näiden maiden kansaa ei voida hallinnoida demokratian alla. Tämä on aivan päinvastoin. Nämä kansannousut osoittavat, että tilanne on aivan päinvastoin. Tähän liittyy tiedottava yhteiskunta, tietoon pohjautuva yhteiskunta. Se on merkittävä vallankumous tällä hetkellä. Se on seikka, joka antaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, kansoille ja yhteisöille jotka eivät muuten olisi voineet tietää, mitä rajojen ulkopuolella tapahtuu, jotka ihmiset eivät olisi voineet viestiä kauemmas ja näin nämä, tämä väestö olisi vain kärsinyt paikallisen vallan ikestä. Internet, informaatioyhteiskunta, viestintä, kaikki nämä asiat ovat todella vallankumouksellisia, vaikka joskus niitä tietenkin käytetään väärinkin mutta on, onhan niiden myönteistäkin käyttöä korostettava. Vähemmistökulttuurien puolustaminen ja vähemmistöyhteisöjen tukeminen ja vapaan ilmaisun tukeminen on tapa, jolla voidaan eli se seikka, jonka mukaan uskonnolliset kulttuurierot e- estävät vuoropuhelun Euroopan unionin on siis ratifioitava ja täytäntöön pantava Unescon yleissopimus, joka koskee kulttuurieroja. On myös korostettava kulttuurisen diplomatian roolia. Toteamme, että ulkopolitiikka sellaisena, kun tunsimme sen joitakin vuosia sitten, on nyt muuttunut. Tietenkin tässä on myös taloudellisia intressejä, mutta on myös muita parametreja, joiden avulla voidaan mennä tähän suuntaan. Ja näin voimme, mm, voimme saada enemmän suhteestamme toisenlaisten kulttuurien ja uskontojen kanssa. YKssa turvallisuusneuvostossa tällainen maailmanlaajuisten parametrien moninaisuus ei ole otettu huomioon Monet useat valtiot sopivat asioista ja pyrkivät luomaan viestintäkanavia muiden YK-valtioiden kanssa löytääkseen ratkaisuja, jotka ylittävät kulttuuri- ja uskontorajat, mutta on paljon esteitä näille ratkaisuille. Ja se johtuu maista, jotka vastustavat maiden välisiä sopimuksia strategisista syistä, eikä siistä syystä, että moraaliset arvot olisivat ristiriidassa Euroopassa, mutta myös monissa muissa valtioissa on ihmetelty, mitä voidaan tehdä. Tällaisia perinteisiä kulttuurieroja on, niin mikä mahda niiden mitään. Usein tätä pidetään tekosyynä ja sanotaan, että emme voi tehdä mitään naisia murhataan jossakin maissa. Emme mahda sille mitään. Ja naiset elävät pahemmissa, huonommissa olosuhteissa kuin tietyt eläimet. Euroopan unioni voi ja sen täytyy toimia. Tämä on meille haaste, joka liittyy juuri tähän uskonnon hyödyntämiseen. Terrorismi uhka on tietenkin mutta yksi suurista vaaroista tänä päivänä koskee sitä, että, että tällaiset suvaitsemattomuuden ja pysyvän selkkauksen ajatukset leviävät ja ne sitten liitetään uskonnollisiin määräyksiin. On aivan selvää, että Euroopan unionin on tehtävä yhteistyötä muslimivaltioiden kanssa. Olisi ehkä aloitettava valtiosta jotka ovat maltillisempia, joilla ei ole niin radikaalia lähestymistapaa tietyissä asioissa, jo, jotka, joiden, joilla on suvaitsevampi kuva islamista, jossa ei suljeta muita pois. Ehkä voisimme aloittaa siitä, niin että voitaisiin sulkea pois sellaiset uskonnolliset tulkinnat, jotka koskevat tiettyjä tieteellisiäkin tosiasioita, ei, voi, ei pitäisi hyväksyä tällaisia uskonnollisia selityksiä sellaisille tosiasioille. Tarvitaan johdonmukaista toimintaa Euroopan unionissa. Meidän on oltava esimerkkinä ja meidän on poistettava kaikki sellaiset lait, jotka ovat edellä toteamani vastaisia hänen on pyrittävä edistämään lehdistövapautta, ilmaisuvapautta, median hyödyntämisen vapautta. Euroopan unionin ja sen edustajien on lopetettava sellainen ajattelutapa, että ihmisoikeus oikeuksien vastainen politiikka on nyt sitten vain sellaista politiikkaa, joka johtuu perinteistä ja niin, niin sanotusti kulttuurista, jotka ovat aina olleet aikojen alusta olemassa. Meidän on tämän tyyppistä ajattelutapaa torjuttava. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia kovasti. Pyytäisin aluksi varjoesittelijöitä ääneen. Edustaja Rutsiva, olkaa hyvä. Kiitos. Докладът наистина... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt Bulgariaa. Tämä mietintö käsittelee ulkopolitiikan pääulottuvuuksia kulttuurillisten ja uskonnollisten eri mielisyyksien kohdalla eri kansakuntien yhteydessä. Tässä uskoakseni edustaja Janakun juuri käyttämä puheenvuoro antaa erittäin hyvän käsityksen siitä, mikä hänen kantansa tähän aiheeseen on. Mietintö käsittelee niitä perusdokumentteja, jotka määrittelemät asenteet, eroja ja eroavaisuuksia kohtaan. Tämä on Euroopan unionin toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeää. On tärkeää tietää, kuinka näitä tekstejä toimeenpannaan, sillä ne puolustavat yhteisiä ihmisarvoja. Meidän ei kuitenkaan mietinnössä tulisi pyytää uutta kansainvälistä järjestystä. Meidän tulisi sen sijaan keskittyä lain ja oikeuden toteutumiseen. Tämä koskettaa myöskin vähemmistöryhmiä. Tämähän on hyvän yhteistyön perusperiaatteita. Meidän tulisi vastustaa syrjintää ja kaikkia muita elementtejä, jotka tuovat epäsuotuisia seurauksia ja ovat meidän perusarvojemme vastaisia. Luonnollisesti haluaisin sanoa vielä, että erilaisia kulttuurillisia taustoja on eri maissa, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että demokraattinen asenne omaksutaan yleisesti niin, että meillä voisi olla positiivinen asenne niitä kolmansia maita kohtaan, jotka ovat erilaisia. Valitettavasti erilaista asennoitumista tulee välillä esiin kulttuurin tai uskonnon pohjalta ja tämä on jotakin, mitä Euroopan unionissa emme voi hyväksyä. On havaittavissa, että kohtaaminen voi olla hyvin vaikeaa ja meidän tulee tässä keskittyä fundamentalistisiin asenteisiin, joita ei voida hyväksyä. Euroopan unioni ei niitä voi hyväksyä. Haluaisin kuulla enemmän kulttuurin ja uskonnon roolista ja vaikutuksesta poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Nämä asiat ovat haasteita meidän ulkopolitiikassamme. Ja jos me teemme niin parissa töitä ja keskitymme tähän prosessiin, voimme todennäköisesti saada enemmän menestystä aikaan. Voimme havaita tämän kaikkialla maailmassa. Eroja on olemassa. Euroopan unionin ei tulisi siis viedä arvojamme ulospäin, vaan luoda suotuisat olosuhteet suvaitseville suhteille kaikkien kumppaneidemme kanssa ja kolmansien maiden kanssa. Uskon, että tarkistuksen voimme vaikuttaa mietinnön laatuun niin, että se on linjoilla ulkopolitiikan kanssa, Euroopan unionin ulkopolitiikan kanssa ja heijastelee yhteistä asennettamme. Kiitoksia. Kiitoksia liberaalit ovat sitä mieltä, että ei tämmössä ole mistään sivilisaatioiden törmäyksestä, vaan ulkopolitiikasta, tällaista monikulttuurista, monikulttuurista taustaa vasten. Tämähän on hyvin tulen arka mietintö monet ulkopuolella saattavat yhtäkkiä ajatella, että me hiukan no, nenän viertämme pitkin katsomme ylemmyyran tunteisina alempiarvoisia. Mitään radikaaleja muutosetyksiä ei kannata tähän ympätä. Mitään fundamentalistista vastataistelua meistä tässä ei tarvita. Meidän pitäisi edesauttaa suvaitsevuutta, sehän on yksi Euroopan unionin perusarvoista – ja viedä tätä suvaitsevuuden aatetta ulkopuolellekin. Meidän täytyy hyväksyä, että moninaisuus tarkoittaa eri kulttuureja, eri uskontoja, eri tapaa ajatella ja suhtautua asioihin. Tässä ei kannata mitään erityisiä uskonnollisia uhkia lähteä luettelemaan, siksi puhuin tästä fundamentalismista ja sen vuoksi katsoinkin, että tämän äh, mietinnön tarkoituksena on äh, painottaa sitä, että meidän ulkopolitiikkamme päätavoitteena on kansainvälisen yhteistyön puitteissa edesauttaa suvaitsevuutta. suvaitsevuutta. Sisäisesti meidän on syytä tietenkin äh, keskustella asioista YK yleissopimusten puitteissa. Me puhumme, puhumme suhteesta kolmansiin maihin ja monet näistä maista ovat osapuolina tässä YK yleissopimuksissa, erityissopimuksissa, mitä tulee esimerkiksi kansalaisoikeuksiin näin poispäin. Ja tämän luvun pitää, pitää tätä lukua pitää monien muiden joukossa kyetä parantamaan. Euroopan unionilla tulee todellakin ylläpitää suvaitsevuuden ilmapiiriä yhteistyön, yhteistyöpolitiikan raamien sisällä. Meiltä on luvassa koko joukko muutosehdotuksia, mutta minä vetoan kollegoihin, kollegoihin että säilytämme tämän mietinnön tasapainoisena. Muussa tapauksessa viriää keskustelua ja, ja vihjeitä siitä, että me mukaan olemme muita parempia. Tässähän on pitkälti kyse uskottavuudestamme. Näinpä on. Herra Peterle, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Olen oikein e, hyvilläni siitä, että kollegamme Marietta Janaku päätti laatia mietinnön tästä tärkeästä aiheesta. Se ansaitsee me yhä enemmän Keski-Aasia ja Afrikan asioita. Olen itse käsitellyt ja olen huomannut, kuinka arkaluontoinen tämä asia voi olla. Olen myös itse ollut todistamassa sitä, kuinka tervetullut eurooppalainen asenne on, kun ajatellaan uskonnollisia eroja. Meillä on ollut useita kokouksia tässä valiokunnassa. Emmekä pidä, emmekä tässä halua ollenkaan käsitellä väkivaltaa, vaan puhutaan uskonnonvapaudesta, kristityön kohtelusta ja niin edelleen. Minusta tämä pitäisi olla osa EUn ulkopolitiikan identiteettiä. Uskontoa ei pitäisi käsitellä ideologisesti niin kuin menneisyydessä, vaan osana identiteettiä sosiaalisessa ja historiallisessa kontekstissa. Tuen täysin esittelijää, kun hän tukee yhdenmukaista ja johdonmukaista politiikkaa monikulttuurisessa ja moniuskonnollisessa vuoropuhelussa. Meidän ei pitäisi ainoastaan reagoida uusiin ongelmiin, vaan meillä pitäisi olla myös strategista äh, silmää Lopuksi haluaisin todeta, että meidän olisi kiinnittävä huomiota mm, vähän liian pikaisesti tehtyihin uskonnon poliittisiin luonnehdintoihin. Joskus niissä on poliittista intressiä, vaikka, vaikka kyseessä ei ole ollenkaan poliittiset intressit, kun kyseessä ovat fundamentalistiseksi ja jopa terroristeiksi leimattut ryhmät. Kiitos tästä sitten edustaja Naku, haluatteko vastata keskustelun päätteeksi? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, tämä mietintö ei tässä piilottele itseään. Ensinnäkään tässä ei ole mitään viittauksia tai yhtään alentuvaa viittausta muihin uskontoihin. Tässä puhutaan uskontojen välistä vuoropuhelusta, mutta me emme voi tässä kuitenkaan jättää huomiota sitä tosiseikkaa, että uskontoja on käytetty muihin tarkoituksiin ja päämäärin. Usein Euroopan unioni törmää äh, kommunikaatiomuuriin. Jokainen voi äh, puolustaa sitä tai tätä, mutta Euroopan unionihan puolustaa ihmisoikeuksia. Kanadan sopimuksen kanssa kuukausien ajan keskustelimme ihmisoikeuslausekkeen tärkeydestä. Ja meille kerrottiin, että Kanada suojelee paremmin ihmisoikeuksia kuin Euroopan unioni, ja siksi he eivät hyväksyneet tällaista ihmisoikeuslauseketta sopimukseen. Minun täytyy sanoa, että en ole tässä pois vedon kannalla fundamentalismi on tosi asia. Se on olemassa, jos teeskantelemme, ettei sitä ole olemassa, ei ole mitään syytä kirjoittaa tällaista mietintöä. Miksipä laatia mietintö, jos kaikki asiat ovat kunnossa? Jos kaikki uskonnot toimivat keskenään, ihmisoikeudet turvaavalla tavalla, ei mitään ongelmaa ole eikä syytä laatia mietintö, mutta ei näin laikaan ole. Herra puheenjohtaja, minä haluan laatia sellaisen mietinnön, joka on todenmukainen. 80-luvulla osallistuin AKP-konferenssiin, jossa tuli kolme nais- ja yksi mies edustaja Afrikasta. Ja he tulivat paikalle saliin puhumaan siitä, että koska heillä oli kolme naisministeriä, jotka oli juuri hiljattain nimitetty, he olivat eh, demokraattisempia kuin Euroopan unioni. Tässähän me olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy täysin selvästi myöntää tosiasia ja tositilanne. Ellei näin ole, miksi laatia tällainen raportti? Hyvät kollegat, haluaisin puhua aikataulusta kymmenessä helmikuuta meillä on keskustelu, 11. päivä valiokunnassa äänestys, ja tämän asian tulisi mennä maaliskuussa täysistuntoon, ja 23. päivä asteteella mahdollisuus esittää tarkistuksia 23. tammikuuta. Me tulemme keskustelemaan asiasta, jotta saisimme aikaan mietinnön, jota ei nähtäisi negatiivisessa valossa. Me emme mietinnössä lainkaan sano, että me vastustamme jotakin uskontoa tai meillä on varauksia jotakin uskontoa kohtaan. Kaikki uskonnot ovat kunnioitettavia, hyvä puheenjohtaja, mutta jos uskonnon varjolla poliittiset johtajat toimivat autoritaarisella tai totalitaarisella diktatorisella tavalla, tämä on jotakin, mitä ei voi jättää syrjään ja huomiotta. Deadline for... Kiitoksia muutosesitysten jättämisen Takaraja on 23. tammikuuta puolta päivin. Näillä hyvin kiitän tästä keskustelusta. Siirrymme keskusteluun suljetuin ovin. Pyydän kaikkia ulkopuolisia äh, poistumaan salista, koska pidämme äh, kokouksen suljettujen ovien takana. Kiitos.